Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat. Arvoisat kollegat. Pyydän teitä asettautumaan paikoillenne. Toivotan teidät tervetulleeksi tämänpäiväiseen kuulemistilaisuuteemme. Kuulemme komission jäsenehdokasta joka on vastuussa naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista. Toivotan tervetulleeksi Johannes Hanin. Olette sydämellisesti tervetullut. Tämähän ei suinkaan ole teille ensimmäinen kuuleminen. Aiemmin olitte vastuussa aluepolitiikasta ja esimerkiksi heikkojen alueiden vahvistaminen, josta olitte aiemmin vastuussa, on myös naapuruuspolitiikasta vastaavan komission jäsenenä toimivallan alle liittyvä kysymys. Ja tämän asiat ovat teille tuttuja. Muutama käytännön asia. Komission jäsenehdokas voi ensin esittäytyä meille. Hänellä on 15 minuuttia puheaikaa näin alussa. Lopussa loppusanoja varten 5-10 minuuttia. Ja meidän jäsenillämme on oikeus esittää minuutin mittaisia kysymyksiä, joihin ehdokkaalla on puolentoista minuutin ajan mahdollisuus vastata. Jos toivotaan, voidaan esittää vielä puolen minuutin mittainen lisäkysymys, johon voidaan vielä saada minuutin mittainen vastaus. Koordinaattoreilla on tässä nyt hieman enemmän puheaikaa, näin olemme sopineet. Heillä ei ole käytettävissään kysymykseen ja vastaukseen kolme minuuttia niin kuin muilla, vain, vain neljä minuuttia. Ja koska kaikki olemme kohteliaita edustajia, niin Intan puheenjohtaja Bernd Lange, jolle eilen oikeastaan lupasimme vain öö, vähän vähemmän aikaa, mutta nyt öö, sakon hänkin sitten neljä minuuttia. Olemme avokätisiä tänään. Koordinaattorien sekä alivaliokuntien puheenjohtajat saavat todella ensin kysymys mahdollisuuden ja tämän jälkeen muut ryhmien edustajat. Ja edustajat on ryhmitelty ja puheaika jaettu niin, että myös pienemmillä poliittisilla ryhmillä on tilaisuus esittää kysymyksiä. Eilen seurasin kuulemistilaisuuksia ja tällä kertaa minun on todettava teille hyvät naiset ja herrat, että että minä tulen hyvin brutaalilla tavalla sulkemaan mikrofonin, jos ette kunnioita puheaikoja. Muuten 45, minuuttia, äh, 45 kysymystä ei saada täällä hoidettua. Ja se ei myöskään olisi reilua niitä kollegoita kohtaan, jotka ovat vuorossa myöhemmin. Te näette kellon täällä, kello juoksee, aika juoksee ja te todella tiedätte, että kun aika on loppu, niin se on loppu. Ja jos te sanotte, että puheenjohtaja, puheenjohtaja, vielä viimeinen äh, äh, seikkani tässä ennen kuin lopettelen, niin se ei tänään mene läpi. Mikrofoni suljetaan. Herra Haanin äh, salkku on hyvin ratkaiseva, kun katsotaan itäisen kumppanuuden kehitystä. Kyseessä ovat Euroopan naapurit. Tilanne on äärimmäisen tiukka poliittisesti eteläisessä naapurustossamme. Euroopan äh, naapurit äh, etelässä äh, kokevat osittain hyvin dramaattisiakin aikoja, joten kun herra Han toimensa ryhtyy, niin tilanne on kyllä osittain hyvinkin dramaattinen. Junckerin komissio ainakin puheenjohtajansa huomioiden eh, mukaan aikoo jatkaa eh, toimia laajentumisen puolesta, mutta käytännön syistä eh, ei oleteta, että yksikään laajentumisneuvotteluista tulisi päätöksensä tämän Junckerin komission viisivuotiskauden aikana. Mutta me olemme täysin sitoutuneet länsi Balkanin kehittymiseen, emmekä suinkaan aio tästä luopua. Samoin Turkin kanssa neuvottelumandaatissa todetaan, että tavoitteena on Turkin EU-jäsenyys ja jos neuvotteluprosessissa on ongelmia, niin ongelmia pyritään korjaamaan. Prosessi on hyvin avoin ja pyydänkin, että nyt komission jäsenehdokas kerrotte meille ensimmäisiä ajatuksianne, jotta voimme tämän jälkeen käynnistää keskustelun. Johannes Hahn,